We can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and... Niin, hyvät naiset ja herrat. Ehkä Mennään tässä nyt vähän liian pitkälle, jos sanotaan, että tässä on kyseessä uusi aikakausi luovan teollisuuden alalla tässä yhteistyössä kun keskustelemme nyt kulttuurivaliokunnan kanssa eh, ja ITRE-valiokunnan kulttuuri- ja koulutusvaliokunta sekä teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta. Me esitämme tässä eh, aiheeksi kulttuuriteollisuutta ja tänään Meillä on jo toinen valioku, yhteinen valiokuntakokous kulttuurivaliokunnan kanssa, jotta voimme keskustella näistä 391 tarkistuksesta, joita on esitetty mietintöön kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa koskeva EUn johdonmukainen politiikka. Toivotan tervetulleeksi kulttuurivaliokunnan jäsenet, varsinkin sen puheenjohtajan Rouva Kostan. Olemme tavanneet usein Äh, annan mahdollisuuden kyllä puhua vielä pidempään kuin itse puhun. Ja me olemme Rouva Kostan kanssa täällä yhdessä puheenjohtajina. Ei annan hänelle heti puheenvuoron. Kiitos, hyvä puheenjohtaja Busek. Ja on ilo ja kunnia olla toisena puheenjohtajana tässä tärkeässä kokouksessa. Ja toteaisin, että on syytä kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä, valiokuntiemme välisestä yhteistyöstä, ITRE ja kulttuurivaliokunnan välisestä yhteistyöstä. Esitetty ö, strategiahan on nyt esitetty tällä kaudella, eli ei keskitytä pelkästään näihin omiin yksiköihin, vaan tällä tavalla voitaisiin paremmin painottaa kahta aspektia. Ensinnäkin nostaa paremmin keskiöön eurooppalainen eh, strategia eh, ja nämä komission painopiset, joissa yhdeksään ensimmäiseen kulttuuri ei ole mahtunut, ja se on valiteltavaa. Eli olisi tärkeää, että ei pelkästään kulttuurivaliokunta, vaan muutkin yksiköt Euroopan parlamentissa ymmärtäisivät luovuuden, kulttuurin, taiteen merkityksen. Eli nämä niin sanotut immateriaaliset äm, ominaisuudet, ne ovat tärkeitä. Ne ovat tärkeitä Euroopalle ja maailmalle. Eli strategia keskittyy todellakin tällaisen kestäväpohjaisen inklusiivisen kasvuun. Muutoin ei ole hyötyä näistä elementeistä. Kulttuurillahan on merkitystä, kun ajatellaan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä ihmisen elämässä ja arvomaailman kehitystä, mutta toisaalta sitten, kun ajatellaan kulttuurista perintöä Euroopassa, mutta toisaalta se on tärkeää, kun ajatellaan innovatiivisuutta talouden kannalta ja muidenkin sektorien kannalta ja teollisuudenkin kannalta. Tässä keskustelemme mietinnön puitteista. Liikkeellehän lähdettiin vihreästä kirjasta. 12 miljoonaa, noin 56 prosenttia BKTstä ja työvoimasta eh, työskentelee juuri tällä sektorilla. Tämä on tärkeä seikka muistaa, mutta tämän lisäksi vielä ulottuvuus, joka liittyy siihen, että PK- ja mikrokokoiset yritykset ovat hyvin tyypillisiä tällä sektorilla. Ja näin ollen tämä seikka on myöskin syytä muistaa. Ymmärtää, kuinka paljon luovuutta liittyy moniin yrityksiin silloinkin, kun ei puhuta ihan suoraan kulttuuripalveluita tarjoavista yrityksistä tai toimialoista kohta puheenjohtajamme voi tästä jatkaa ja tietysti esittelijät myöskin, mutta voin todeta, että herrat Morgano ja Eller ovat tehneet erinomaista työtä ilman muuta. Varjoesittelijät myöskin ovat tehneet hyvää työtä ja varsin hyvin kompromisseihin myöskin on päästy. Ja näistä kohta varmasti puhumme lähemmin vielä. 10.11. mennessä toivottavasti asioissa edetään hyvin ja lämpimät kiitokset eh, hyvästä yhteistyöstä myös komission pääosastoille. No niin, nyt sinä voit tässä puheenjohtajan roolissa jatkaa, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Silviä meidän yhteistyömme ei tosiaankaan ole äh, vaikea. Me olemme yleisesti ottaen samoilla linjoilla. Meidän pitäisi jakaa valtuudet ja Tarkistuksia on 391, siinä on paljon tarkistuksia, paljon töitä esittelijöille, varjoesittelijöille, jotta löydetään kompromisseja, äh, jotta saadaan kattava ja johdonmukainen päätöslauselma Euroopan parlamentista aikaiseksi. Aivan kuten Silvia jo sanoikin, annamme ensiksi esittelijöille puheenvuoron. Ensiksi pyytäisin Luigi Morganoa puhumaan kulttuurivaliokunnan esittelijänä. Olkaa hyvä. Viisi minuuttia on kummallekin esittelijälle ja sitten varjoesittelijöille kolme minuuttia. Allora, innanzitutto grazie, grazie Kiitos puheenjohtaja. Haluan yhtyä esitettyihin kiitoksiin. Ja haluan omalta osaltani kiittää ilman muuta varjoesittelijöitä ja myöskin eh, näiden kahden valiokunnan puheenjohtajia. Todellakin tämä mietintö on herättänyt paljon mielenkiintoa ja se osoittaa sen, että eh, luovat alat ja kulttuuriteollisuus ovat tärkeitä kysymyksiä, kun ajatellaan asiaa jäsenmaiden ja EUn kasvun kautta ja toisaalta eh, työpaikkojen kautta varsinkin eh, nuorille suuntautuvien työpaikkojen kautta. Tarkistusen määrä on 391 ja tähän tulevat mukaan sitten myöskin juurin lausunnot eli 50. Niistä äänestettiin tässä tänä aamuna mutta niitä ei ollut mahdollista ottaa käsittelyyn ennen äänestystä. Ja tarkistuksista muutama sana. Olen eh, tyytyväinen, tyytyväinen siksi, että suurin osa esitetyistä tarkistuksista eh, ovat samoilla linjoilla kuin mitä esittelijätkin ovat ajatelleet. Eli meidän piti vain pitäytyä tässä sallitussa merkkimäärässä, mutta tarkistukset pitkälti ovat täydentäviä ja täydentävät tekstiluonnosta. Kultia Itre Eh, valiokuntien eh, puheenvuoroissa on nimenomaan tätä poliittista hankkeen merkitystä painotettu ja sitä, kuinka tärkeää on pitää huoli johdonmukaisuudesta. Ja uskoisin, että eh, tähän todella pyritään siihen, että Euroopassa syntyisi todellinen luovien ja kulttuurialojen teollisuus. Ja tärkeää olisi tarkastella asioita myös pitkällä tähtäimellä, ei vain lyhyellä aikavälillä. Rahoitus, kehitys, ja näiden teollisuuden alojen tukeminen ovat tärkeitä kysymyksiä ja ne tulee strategisiksi tavoitteiksi unionissa esittää. Tietysti tiedämme, että 90 prosenttia näistä työpaikoista tapahtuu sellaisissa yrityksissä, joissa on vähemmän kuin yhdeksän työntekijää, eli mikroyrityksistä varsin pitkälti puhutaan. Eli tarkistusten pituus oli ongelma osittain ainakin ja siksi mietimme kompromissiehdotuksia e, ja tulemme pitämään huolen siitä, että johdonmukaisuus ja luettavuus eivät niiden mukaan, mukaanoton jälkeen kärsi. Vaario on lähetetty myöskin kompromissiehdotukset. Yhteensä niitä on 33. Ja jos jokunen vielä puuttuu, niin eh, esimerkiksi kun tarkastellaan näitä copyright-tekijänoikeuskysymyksiä, niin juriissa tietysti näitä myöskin on tarkasteltu. Lerin kanssa yhdessä olemme pyrkineet yhteen yhteenvedonomaisen esityksen hyvin selkeään esityksen ja helposti luettavaan esitykseen myöskin, eli sellaisen mietintöön, joka palvelee tarkoitusta ja olisi sellainen, että sitä olisi helppo hyödyntää käytännössä, kun lähdetään näitä asioita eteenpäin viemään. Ja jos tarkastellaan äh, sisältöpuolta, niin olemme ottaneet äh, vastaan nämä tehdyt ehdotukset ja katsomme, miten ne voidaan mukauttaa tekstiin. Esimerkiksi strategisten tavoitteiden yhteydessä koulutuskysymykset, toisaalta sitten yrittäjyysympäristö, erityyppiset stipendit ja työntekijöiden eh, kehittäminen ja osaaminen, tietotaito, EFSI ja niin edelleen. Eli tässä näitä tärkeimpiä. Tämän lisäksi sitten olemme suhtautuneet myönteisesti seikkoihin, joita esitettiin, ja hieman ryhmitelleet kysymyksiä luettavuuden parantamiseksi, esimerkiksi työolot ja ehdot tällä alalla, naisten työllistyminen ja toisaalta digitaalisuuden mukanaan tuomat haasteet. Tässä muutamia on myöskin tarkistuksia, joita emme voi hyväksyä siksi, että ne ovat ristiriidassa periaatteellisten poliittisten seikkojen kanssa. Esimerkiksi niissä esitetään, että sisällöllisesti mentäisiin alkuperäistä tekstiä huomattavasti muuttamaan. Ja sitten kompromissiehdotukset, ne on sihteeristölle ja varjoesittelijöille jo esitetty, niin kuin totesin. Ja Varjo esittelee, varmasti eh, tarkastelevat näitä ja olemme ymmärtäneet, että 14.10. Eh, mennessä eh, käsittelyyn tulee tapahtua. Eli siis huomisesta on kyse ja katsotaan sitten, onko tässä mahdollisia vastaehdotuksia vielä. Ja ajatuksena on voida Kult- ja ITRE-valiokunnissa äänestää 25.10. Strasbourgissa, siis tästä lopullisesta versiosta. Ja toivottavasti tuolloin ei tarvitse mennä kuin enää ihan muutaman yksityiskohtaan. Ja todellakin olen valmis huomioimaan niitä seikkoja, joita vielä mahdollisesti kollegat haluavat esittää. Kiitos. Kiitoksia ja sitten ITRE-valiokunnan puolesta kollegamme Christian Ehler. Olkaa hyvä. Arvoisat yhteispuheenjohtajat poliittisella kentällä harvoin voi sanoa, että olen aivan täysin samaa mieltä kollegan kanssa. Eipä tässä tarvitse juuri mitään enää sanoa muuta kuin, että molemmat valiokunnat ovat herkällä kädellä lähestyneet näitä toistemme ehdotuksia. Ehkäpä tätä koulutuspuolta voitaisiin vähän enemmän korostaa, mutta me olemme kuitenkin samaa mieltä, että me emme katso vain ainoastaan tulevaisuudesta, vaan myöskin eh, esirahastosta, eli luovalle alalle annetaan rahaa, eli emme puhu enää tulevaisuudesta, vaan siitä, mitä jo tällä hetkellä on saavutettu. Kysehän on yhteisestä lupauksesta, eli tarkoituksena on tehdä yhteistyötä rahastojen käytön suhteen. Niistä keskustellaan väliaikakertomuksen yhteydessä, mutta varsinainen työ alkaa sitten, kun MFFstä neuvotellaan ja me tuemme kaikkia toimia, jotka johtaisivat siihen, että luova Eurooppa-ohjelmaan saataisiin enemmän rahaa käyttöön ja sitten myöskin tutkimuksen puiteohjelmaa FP9 huomioitaisiin ja että luova ala saisi siinä yhteydessä keskeisemmän merkityksen. Eli me olemme kyllä nyt päässeet aimoharppauksen eteenpäin ja korostaisin vielä seuraavaa seikkaa. Kollega Morgano, liberaalia italialainen, hän on paljon kohteliaampi kuin minä useimmiten olen. Haluaisin korostaa nimittäin seuraavaa. Jotkut tarkistukset eivät liity niinkään tähän sisältöön, vaan kyseenalaistavat tämän eurooppalaisen hankkeen ylipäätään. Ja me olemme samaa mieltä sen suhteen, ainakin suurimpien ryhmien osalta hylkäämme tällaisen lähestymistavan. Mielestäni ei ole mitään järkeä toimia parlamentissa siten, että jokaista mietintöä kritisoidaan viittaamalla eurooppalaisen hankkeen järjettömyyteen, varsin kulttuurialalla ja kulttuuriteollisuuden elokuva-alalla, luksustuotealalla juuri eurooppalainen ajattelutapa on selkeästi nähtävissä. Eilen perustetussa interryhmässä, jossa on monista valiokunnista edustajia paikalla, niin järjestimme laajan konferenssin, johon osallistui teollisuuden huippuosaajia, yli 400 henkilöä, monien yritysten johtoa oli edustettuna ja myöskin ohjaajia oli läsnä ja harvoin Eurooppaa on kehuttu ja ylistetty kuin tämän mainitun tapahtuman aikana. Ja uskonpa, että se mitä tässä mietinnössä korostetaan, on tärkeää siinäkin mielessä, että pääosasto kasvu on ilmoittanut, että kulttuuriteollisuus ja luova ala ovat suurimmat alat, suurempi kuin auto ja lääke ala ja puheenjohtaja Juncker on unionin tila puheessaan myöskin osoittanut, että kulttuuri ei vaan noteerata, vaan että sitä pidetään toiminnan alana, Eli Euroopalle koituu siitä taloudellisia kehittymismahdollisuuksia ja kulttuurin kautta myöskin määritellään, mikä Eurooppa oikeastaan on ja oikeastaan millään toisella politiikan alalla ei ole tällaista havaittavissa, eli että määrittelisi Euroopan ja antaa myöskin mahdollisuuden taloudelliselle kehittymiselle. Tästäpä syystä kiitokset yhteisesittelijälle ja yhteispuheenjohtajille. Erityiskiitos kollega Kostalle tästä tarjoamastanne mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Tämä on aika lailla uusi yhteistyön muoto ja yhteinen tavoitteemmehän on se, ettei kyse ole vain ja ainoastaan tekstin siunaamisesta täysistunnossa, vaan että käytännössäkin saadaan jotain aikaiseksi. Sitä tarkoittaa luova Eurooppa. Siksi tähän tarvitaan enemmän varoja, mutta tähän liittyvät myöskin Horisontti 2020 ja muut rahoitushankkeet, jotka kuuluvat myöskin ITRE-valiokunnan toimialaa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, herra Eller. Haluaisin kiittää esittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä ja avoimuudesta keskenänne. Tarvitsemme tällaisia työmuotoja. Ja nyt pyytäisin varjoesittelijöitä puhumaan poliittiset ryhmät järjestyksessä S- ja D-ryhmästä Itrestä on äh, Jose Blanco López. Pyytäisin teitä puhumaan ensin. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin ähm, kovasti kehua tätä työtä, jota on saatu aikaan. Ottaisin ensin aivan ensiksi ähm, nämä äh, tarkistukset, jotka varmasti ovat parantaneet myös tämän mietinnön laatua, niin kuin näkyy myös näissä kompromissitarkistuksissa, joita työstämme. Haluaisin kiittää siis tästä yhteistyöstä sekä esittelijöitä että heidän tiimejään, koska erittäin hyvää yhteistyötä tässä onkin saatu aikaan. Aivan erityisesti kompromissi, joka liittyy työntekijöiden oloihin, kulttuuri- ja luovilla aloilla, niin kuin otin esiin ensimmäisessä näkemysten vaihdossa. Olen todella sitä mieltä, että tämä ulottuvuus, johon ei oltu puututtu vielä mietinnössä, niinpä esitimme tarkistuksia muidenkin kanssa yhteistyössä. Olen tyytyväinen kompromissiin, jossa tunnustetaan äh, tällainen sopimuksettomuus äh, näissä työsuhteissa ja äh, tässä pyydetään komissiota esittämään lainsäädäntöpaketti, joka liittyisi sellaiseen liikkuvuuteen, joka olisi riittävä ratkaisu näihin liikkuvuusongelmiin ajatellen kulttuuri- ja luovan alan työntekijöitä ja jonka avulla voitaisiin enemmän hoitaa vaihtoja kolmansien maiden kanssa niin, että noudatetaan työehtoja ja olosuhteita ja pyydetään myös, pyydettäisiin jäsenvaltioita soveltamaan institutionaalista ja juridista kehystä näille aloille niin, että olisi sellaiset sopimukset, joissa on otettu huomioon sosiaaliturva, suora ja epäsuora verotus ja samoin kuin eurooppalaiset standardit. Ja lopuksi vielä mielestäni on tarpeen, että tietyt kompromissit muotoillaan vielä uudestaan. Tässä kyseeseen tulevat oikeudenmukainen palkkio, jotta voidaan taata myös siirto. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti kollegalle puheenvuorosta. ECR-ryhmän varjoesittelijä Evgen Tosenovski. Pyytäisin teitä puhumaan seuraavaksi. No. Ja, se... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ähm, pyytää varjoesittelijämme puolesta, joten äh, tulin hänen tilalleen. Jatkaisin vielä tästä, mitä äh, sanottiin. Painotettiin, miten tärkeää, tärkeä on äh, luova ala tässä puhutaan taiteesta aika raalla tavalla, mutta sivuhuomautuksena oma äitini oli taidemaalari, elin itse taideympäristössä, mutta taide on mm, taiteessa on merkittävää taloudellista potentiaalia myös. Sillä on Euroopassa varsinkin hyvin pitkä historia takanaan ja Euroopassa tämä historia on rikkaampi kuin muualla maailmassa. Taide ei ole pelkästään älyllistä toimintaa, josta ihmiset pitävät tai eivät pidä, vaan siinä on, sen piirissä on paljon myös taloutta, eh, varsinkin tulevaisuudessa. Ja nyt kun katsomme ympärillemme, niin kaikessa, mikä meitä ympäröi, siinä on jonkinnäköinen taideteos. Kaikki suunnitellut ja design-tuotteet, siellä on itsessään aina osa taideperintöä mukana. Ja siitä syystä mielestäni on erittäin tärkeää keskittyä tähän asiaan. Ja siinä pitäisi olla myös nimitykset kunnossa. Tämä luova teollisuus, luovat alat, se on aika raaka nimitys, pitäisi muistaa, että taloudessa on hyvin vahvasti myös talousnäkökohdat mukana, joten odotan hyvin kattavaa mietintöä tästä ja epäilemättä siinä katetaan myös kaikki Euroopan historialliset näkökohdat, jotka yhdistävät jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitoksia, herra Tosnovski. Meillä on varjoesittelijä EPP-ryhmästä paikalla. Hyvät kollegat, hän on kulttuurivaliokunnasta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Dziękuję, panie przewodniczący. E, szanowni państwo. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kulttuurivaliokunnan edustajana ja EPP-ryhmän jäsenenä haluaisin todellakin kiittää herra Morganoa hyvästä työstä tämän mietinnön parissa. Voimme yhtyä ja tukea esitettyjä kompromisseja. E, ne hyvin huomioivat myös meidän esittämämme tarkistukset. On totta, että koulutuskysymys on myöskin varsin tärkeä asia – Toisaalta tekijänoikeusten suojeluun liittyvät seikat ovat myöskin tärkeitä. Toisaalta eh, kappaleen yhdeksän osalta kompromissi jätettäisiin pois, eli edistää sektorien välistä yhteistyötä. Me katsoisimme, että liikkuvuus on erittäin tärkeä seikka, ja olisi hyvä, jos tämä kohta voitaisiin palauttaa tekstiin. Kiitos. My, że mamy cieni ze wszystkich grup politycznych z Erittäin hyvä, että meillä on täällä useimmat varjoesittelijät paikalla. Ja nyt meillä on Alden edustaja ITRE-valiokunnasta. Olkaa hyvä. On behalf of ALDE. Paljon kiitoksia liberaalien puolesta. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä erinomaisesta työstä, jota tähän asti on tehty. Olen tyytyväinen näihin kommentteihin, joita on tekstin liittyen esitetty. Minä keskityn lähinnäkin niihin haasteisiin, joita luova ala on kohdun, kohdannut digitaalisella aikakaudella. Tämä digitaalinen muutosprosessi on ollut melkoinen ja meidän on varmistettava, että hyödyt tästä voidaan myöskin kerätä talteen. Nämä toimintamallit, innovatiiviset mal- järjestelmät ja välineet antavat uusia mahdollisuuksia kulttuurituotteiden levittämiselle ja myöskin palkkioiden maksamiselle juuri taiteilijoille. Meidän tulisi keskittyä enemmänkin alan digitalisoitumiseen. Uskon kylläkin, niin kuin esittelijä totesi, nämä puiteehdot, koulutus ja taidot ja rahoitus – ovat tietenkin yhtä lailla tärkeitä, mutta kuitenkin meidän täytyy keskittyä uusiin haasteisiin, joita teknologinen muutos tuo tullessaan. Kuten täällä on jo todettukin useampaan otteeseen, niin kulttuuri, teollisuus ja luova ala ovat teollisuuden kannalta ja talouden kannalta erittäin tärkeitä. Ja tästä syystä meidän täytyy varmistaa, että globaalin muutoksen ja innovoinnin aikakaudella nämä ovat etusijalla. Taiteilijoille annet, annettava mahdollisuus innovointiin ja mahdollisuuteen tuottaa näistä tuotteista nämä ajatukset ja että ne pysyvät Euroopassa. Meidän täytyy varmistaa, että mietintö tuottaa sen, mitä me haluamme. Eli että poliittiset päättäjät tietävät, että kyse ei ole vain ainoastaan toiveajattelusta, vaan konkreettisista toimista ja mielenkiinnolla jään nyt odottamaan tulevaa yhteistyötä, jonka kautta me toivottavasti saavutamme nämä asetetut tavoitteemme. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Alderyhmän. Niin, tämä on siis Alderyhmän puolesta ja sitten äh, vihreiden nimissä varjoesittelijät Michel Raymond. Hän on Itren varjoesittelijä, samoin kuin kulttuurissa. Erittäin äh, hyvä ratkaisu, mutta tänään iltapäivällä hänen tilallaan on äh, herra Margal, joka edustaa käsittääkseni kumpaakin valiokuntaa, eikä pelkästään vihreitä. Hyvin tehokas oli tämäkin ratkaisu. Herra Margal, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kun huomioidaan, että minä olen Itren jäsen ja varjo, tai varajäsen kulttuurivaliokunnassa. Tämähän on hiukan hankalaakin, koska tällä tavoin minulla on kaksinkertainen lojallisuus kumpaankin suuntaan, mutta nyt voin puhua Espanjaa. Niin, pyydän, Raimonin äh, puolesta, en minä häntä voi täysin paikata, mutta puhun omasta puolestani myös. Ja er, erittäin ilmeistä, että tässä mietinnössä puhutaan sellaisesta asiasta, jossa meillä on selkeät perinteet. Me haluamme selkeää kulttuuripolitiikkaa ja kun puhutaan teollisuuspolitiikasta, niin se, ne, emme, ne, sitä ei olla onnistuttu saamaan tätä asiaa kumpaankin lokeroomme. Kun me puhumme kulttuurista, siellä aina autetaan ja suojataan. Ja sitten kun puhutaan teollisuuspolitiikasta, puhutaan investoinneista, tehokkuudesta, teknologiasta, energiasta energiatehokkuudesta tässä kysymys, jonka erittäisin esittää tässä, miten saadaan nämä kumpikin toimintalinja ikään kuin yhdistettyä tähän asiakirjaan. Ja minusta vaikuttaa myös siltä, että kannattaisi mainita että määritellään nämä käsitteet luovat ja niin, tämä, miten tämä määritellään, jos siihen tarvitaan kymmeniä rivejä tekstiä, koska ei ole hyvä, jos siellä on paljon ongelmia, epämääräisiä ilmauksia. Ja niinpä meidän pitää ottaa käyttöön nämä täsmälliset indikaattorit myös tilastomielessä. Ja meillä on erilaisia määritelmiä eri maissa myös. Emme koskaan tiedä, mistä puhumme. Puhummeko samasta silloin, kun me puhumme kulttuuriteollisuudesta ja luovasta alasta. Niinpä minun mielestäni, niin kuin joissakin tarkistuksissa sanotaan, että käytetään aika isoja lukuja 7,5 prosenttia BKTstä tämä on aivan yhtä hyvin väärin kuin oikein, koska ei siitä ole paljonkaan hyötyä. Se ei ole kovinkaan tarkkaa, siinä ei ole tarkasti määriteltyjä rajoja, joten siitä ei ole kovinkaan paljon hyötyä. Ja niinpä meillä pitäisi olla käytössä luotettavia indikaattoreita. Ja sitten toiseksi tässä puhutaan myös rahoituksesta eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja kun puhutaan Euroopan unionin budjetista, siinä ei ole resursseja tällä hetkellä ainakaan. Ja meidän pitää optimoida, kun puhutaan hyvin niukoista budjettivaroista, joita on käytössä kulttuuriteollisuudessa luovalla alalla. Eh, esimerkiksi, että tämä eh, määritellään alana Euroopan eh, unionin budjetissa. Siellä on paljon pk-yrityksiä ja ja työntekijöitä. Se, tulee esiin horisontti 2020 kosme ja eri alueilla. Ei ole mitenkään helppoa määritellä tarkemmin, joten tässä mielessä se, siihen pitäisi saada myös selkeyttä ajatellen budjettia. Ja sitten kolmanneksi vielä eh, tämä mietintö, eh, se annetaan samaan aikaan kuin direktiivi audiovisuaalisella alalla. Meidän pitäisi vaatia, että olisi eh, johdonmukaisuutta näiden kahden välillä. Ja tämä parlamentin mietintö Siinä kerrotaan toiveista ja mahdollisuuksista, mutta sitten on direktiivi, jolla on normatiivinen luonteensa. Ja eh, se, nämä kaksi eivät mene välttämättä aina yksin. Ja eh, tämä eh, tulee juuri luovaan alaan, kun puhutaan internetistä ja digitaalisesta suunnittelusta. Ja, ja totta kai miten käsittelemme sitten teollisia tekijänoikeuksia. Ja sitten lopuksi vielä romanttisempi näkökohta, kulttuuriteollisuus ja luova ala. Euroopahan se määrittelee. Eurooppa antaa meille itsellemme kuvan tästä alasta ja koko maailmalle oikeastaan on tärkeää, että tämä muistetaan kun puhutaan siitä, että autetaan todellakin näitä teollisuuden aloja ja e, niitä saadaan vahvistettua, että siellä olisi hiukan vakautta ja e, sillä on oma merkityksensä taloudellisesti, että kyseessä ei olisi pelkästään sponsorointi tai sitten julkinen rahoitus, vaan kyseessä olisi myös sellainen e, toiminta, joka on mukana meidän talouselämässämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kollegalle siitä, että hän oli näin tehokkaasti edustamassa kumpaakin valiokuntaa. Ja sitten äh, edustaja Kovlicek Guesta taitaa toimia aivan samoin. Hän ähm, korvaa edustaja, edustaja Ferreira ja Michels äh, varjoesittelijöitä. Olkaa hyvä. Äh, ja bych spíš přičinil několik poznámek z pohledu Esittäisin muutaman huomion Tsekin kansalaisen näkökulmasta. Olen toiminut lasin puhaltajana aikaisemmin. Ja taide ja teollisuus todellakin lasinpuhalluksessa kohtaavat toisensa todella kaunilla tavalla. Ja sitten kun katsoo Eh, esimerkiksi liikenteeseen liittyviä rakennuksia, esimerkiksi hienoja rautatieasemia, lentokenttiä, kaikkia näitä. Ne ovat uusinta uutta kulttuuriamme. Ja on ihan selvää, että arkkitehdit ovat aina mukana, kun rakennetaan uusia rakennuksia. Bauhaus, tyyli ja kaikki erityyppiset suuntaukset, myöskin arkkitehtuuri suurissa teollisissa rakennuksissamme. On mielenkiintoista katsoa, minkä tyyppisiä rakennuksia rakennettiin, minkälaista on ollut rakennusteollisuus. Todellakin ihan keskelle kaupunkia on rakennettu tällaisia näyttäviä rakennuksia. Ja Esimerkiksi vanhaa suurta hotellia käytetään kulttuuritarkoituksiin. Tällöin voidaan sanoa, että todellakin parhaalla mahdollisella tavalla kulttuuri löytää kotiinsa kun matkustaa vaikkapa Tsekistä Saksan kautta Ranskan moottoriteitä, niin huomaa, kuinka erilaisia esimerkiksi sillat ovat eri maissa. Kun katsoo hienoa siltaa, joka yhdistää Tanskan ja Ruotsin tai toisaalta erilaisia ratkaisuja metrotunneleiden koristelemiseksi. Eli tämä kaikki on teollista kulttuuria. Ja lasista, kun puhutaan omasta alasta, niin, niin totta kai eh, meni mihin tahansa museoon, niin lasiteollisuuteen törmää heti joko moderniin sellaisen tai vanhempaan sellaisen. Nämä ovat eh, käsiteollisia tuotteita, mutta samanaikaisesti ainakin osittain ne ovat ihan varsinaista taidetta. Niitä voidaan sellaiseksi määritellä myöskin. Ja sama pätee myöskin posliiniteollisuuteen. Lasin suunnittelussa nimenomaan liikutaan taiteen ja teollisuuden välimaastossa. Kukin maa suojelee näitä taiteen haaroja omalla tavallaan. Voi esimerkiksi rekisteröidä oman taiteensa, mutta tästä ei nyt kannata lähteä tässä vaiheessa käymään yksityiskohtaisempaa keskustelua. Eli kulttuuriteollisuus todellakin muodostuu asioista, jotka kulkevat käsi kädessä teollisuudesta ja kulttuurista, taiteesta. Ja tämä on tyypillistä Euroopalle, koska meitä nimenomaan moninainen eri, erilainen kulttuuri yhdistää. Ja tämän vuoksi tänne tulee paljon matkailijoita nimenomaan kauniin arkkitehtuurimme ja hienon taiteemme vuoksi. Ja todellakin ei tarvitse puhua varsinaisista teatterirakennuksista, vaan näistä vanhoista teollisuusrakenteista, rakennuksista myöskin, koska niitä käytetään nykyään hienosti myöskin taiteen kehtoina. Eli on hyvä, että tässä todellakin nyt kaksi valiokuntaa tekee yhteistyötä, kun laaditaan kyseistä mietintöä. Ja on erittäin tärkeää, että painotamme eh, tätä eurooppalaista oma, omina, erityisominaisuutta. Me sitä ei välttämättä kansalaisetkaan aina itse huomaa arvosta. Kiitoksia. Te olette ää, niin avain, että olette varmasti lähempänä kulttuuria kuin teollisuusvaliokuntaa. Eli kuusi poliittista ryhmää, varjoesittelijää on puhunut. Ää, ja kaikki kuusi poliittista ryhmää, niiden varjoesittelijöiden puheenvuorot ovat ensimmäinen osa keskustelua ja pyytäisin, että nyt tätä kokousta, kokouksen puheenjohtajuutta jatkaa Rookosta. In particolare eh, la collega Beres. Eh, Beres on pyytänyt puheenvuoroa. En tiedä onko muita. Ja eh, sitten lyhyet kommentit ennen kuin annan puheenvuoron esittelyille ja komission edustajille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kummallekin puheenjohtajalle. Erittäin hienoa nämä kaksi valiokuntaa. Olemme onnistuneet saamaan aikaan oma mietinnön. Minun mielestäni tämä tulee nyt erittäin sopivalla hetkellä, koska tässä puhutaan kulttuurista, mutta puhutaan paljolti taloudestakin ja loppujen lopuksi politiikasta. Tässä on nähtävissä, että tällä hetkellä haetaan sellaisia alueita, joissa voidaan luoda eurooppalaista lisäarvoa ja kulttuurin alalla me olemme tunnistaneet niitä jo pitkään. Ja tämä on sellainen alue, jossa meillä on luovaa potentiaalia Euroopassa, jota ei käytetä riittävästi sitä, tai sitten siinä ei anneta riittävästi tukea. Tässä tarvitaan poliittista näkemystä koska varmasti tiedämme, että no minä puhun suurilla sanoilla, mutta ne liittyvät myös tähän mietintöön globalisaation aikakaudella. on nähtävissä aivan selvästi se, että kansalaiset eivät enää käytä kulttuuria, tätä kaunista kulttuuria, josta monet edeltävät puhujat ovat puhuneet, vaan käyttävät sille selkänsä. EU ei voi tyytyä siihen, että laaditaan vain valkoinen kirja tai muuta kulttuurialalle. Me tarvitsemme konkreettisia toimia. Tässä puhuttiin, että pitäisi miettiä digitalisointia tai sitten tekijänoikeuksia. Ne tulevat esiin tässä mietinnössä, mutta ne eivät kuulu tämän mietinnön ytimeen. Tavoitteena tässä mietinnössä on hyvin tarkka Pitää tietää, mistä puhutaan, kulttuuriteollisuudesta ja luovasta alasta. Ja pitkään aikaan äh, tämä ei ole ollut niin helppoa, kun puhutaan äh, maailmanlaajuisesti. Äh, tämä saattaa olla sellainen teollisuuden ala, siinä ei ole mitään, mitään hävettävää, että kyseessä on teollisuuden ala koska se on sellainen nykytaloudessa. Ja sitten toinen kriittinen näkökulma on rahoituskysymys Eurooppa-tasolla, koska tässä on nähtävissä, että kulttuuri- ja luovan alan tarpeet siellä tarvitaan sitä, että otetaan huomioon hyvin erityislaatuinen talouden ala. Ja painotan siinä mielessä myös tätä määrittely kysymystä. Tämä on hyvin laaja alue. Siinä on paljon eri eriäväisyyksiä ja erilaisuutta eri aloilla. Esimerkiksi Hollywood-tyyppinen tuotanto, se on aivan erilainen kuin pieni tuotanto, joten näistä on paljon esimerkkejä maalari tai valokuvaaja. Meillä on hyvin erilaisia e, eri mittakaavoja, mutta kaikki tarvitsevat tukea EU-sta. Olisi väärin sivuttaa tämä valtava potentiaali. Haluan rohkaista esittelijöitä ja minä toivon, että tältä pohjalta voidaan noudattaa sitten tätä kannanottoa. Kiitos. Grazie e credo che non ci siano altri interventi, quindi... Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, eli muutama lyhyt huomio omalta osaltani ja sitten annan puheenvuoron komissiolle ja esittelijöille tässä järjestyksessä. Kaksi huomiota liittyen tähän käytiin keskusteluun. Pidän oikein hyvänä sitä, niin kuin täällä on todettukin, että selvyyden vuoksi eh, tietysti eh, on eh, ymmärrettävä taiteen erilainen luonne ja kannattaa ehkä painottaa sitä, että todellakin taustalla on vihreä kirja ja se määrittelee luovat alat ja kulttuuriteollisuuden. Kulttuuriteollisuus tietysti eh, ja luovat alat ovat eh, sellaisia, että tarkoitus on kulttuuria ja tuotteita tuottaa. Ja vaikka niin know-how ja tekijänoikeuskysymykset liittyvät tähän kuvaan mukaan, niin tämä lopputuote ei välttämättä suoranaisesti liity kulttuuriin. Eli tällainen eri sektoreiden välisyys on tärkeä asia, koska tällainen äm, lähestymistapa, se on näissä yhteyksissä äärimmäisen tärkeä asia. Luovan Euroopan toteuttaminen ja asiaa käsittelevä mietintö eh, kulttuurivaliokunnassa myöskin eh, tarkastelee näitä samoja kysymyksiä ja varmasti eh, komissio voi kommentoida tätä uutta rahoitusvälinettä myöskin, joka nyt on olemassa, eli investointirahaston, takurahaston kautta uusi rahoitusväline mahdollistuu ja ensimmäinen tarjouskilpailu on juuri nyt käynnissä ja näin uuden tyyppinen luotonannon mahdollisuus on nyt olemassa. Ja tämän tyyppinen menettely sopii hyvin, varsinkin kun ajatellaan tällaista eh, muotoista teollisuutta ja toisaalta siihen liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Mutta niin kuin tässä Marakal muistaakseni totesi, voisi olla hyvä, jos komissio tarkastelisi näitä rahoituskysymyksiä siten, että nämä, tämän tyyppinen teollisuus huomioitaisiin paremmin kuin mikä on tilanne nykyään. Esimerkiksi COSME, eh, Horisontti 2020 ja Smart Cities-aloitteet, tämän tyyppisiä eh, asioita on huomioitava, jotta saadaan selkeä, mahdollisimman kattava kokonaiskuva tilanteesta. Itse tulen myöskin taideperheestä, kulttuuriperheestä, eli ymmärrän todellakin hyvin, mitä tässä tarkoitettiin, kun viitattiin kulttuurin tärkeyteen ja sanottiin, että siinä puhutaan ikään kuin kruunumme helmistä, kun taiteesta puhutaan. Dorotea Knikke, Growth-pääosastosta, komissiosta ja Karlo Corazzo myöskin samasta pääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia ensinnäkin komission puolesta. Haluaisimme kiittää molempia esittelijöitä tehdystä työstä. Me tuemme kyllä vahvasti tätä tekstiä ja myöskin sitä, että olisi hyvä luoda kulttuuriteollisuudelle luovalle alalle pidemmän aikavälin toimintaohjelma. Mitä tulee itse tarkistuksiin, niin mekin tuemme näitä yhteisesittelyiden esittämiä ehdotuksia. Muutama asia, jotka täällä tulivat esille ja aloitteeseen liittyviin toimiin, jotka ovat jo komissiossa täyn, käynnissä. Olemme toki tietoisia, että tämä ei vielä riitä. Kun puhutaan koulutuksesta, niin Erasmus Plus on olemassa ja meillä on tietoyhteisöjä, jotka antavat yrityksille, tutkijoille ja taiteilijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä taitoverkostot muodostavat toisen Erasmus Plusan alaisuuteen kuuluvan toimintamahdollisuuden. Lisäksi työn alla on aloite, jolla pyritään nuorten taitoja kehittämään, yrittäjyystaitoja ennen kaikkea. Nuorten taiteilijoiden verkosto Euroopassa ja muualla maailmassa. Tämä verkosto, sen kautta yritetään – vertaisoppimisen kautta päästä eteenpäin, tarjota näille nuorille, luoville ihmisille, tuleville yrittäjille parempia oppimisen mahdollisuuksia. Ja sitten kun tulee taiteilijoiden palkitsemiseen, tämä on komissiolle erittäin tärkeä asia, ja sitä ei käsitellä sääntelykehyksessä laisinkaan, mutta tähän asti on saatu kyllä aika lailla hyviä tuloksia aikaiseksi, ja tämä pätee myös kiintiöllisesti tekijän oikeuksiin. Mielestäni sitä kautta pitäisi palkita ö, luovuudesta ja antaa pontta innovoinnille, mutta sitä käsitellään sitten taas toisaalla. Pitää paikansa sektorirajat ylittävä yhteistyö on tärkeää. Me tiedämme, mitä ongelmia tähän liittyy liittyy ja kuten kollega Eeler sanoi, Luova Eurooppa-ohjelmaan tarvitaan lisää varoja. Mitä tähän puitekehykseen tulee, rouva puheenjohtaja, tehän viittasitte jo tähän. Jo vuonna 2012, kuin yhdessä DG Growth ja Enterprise kanssa lähdimme tätä asiaa ajamaan, niin korostimme juuri sitä, miksi kannattaa strategioita eri hallinnon tasoilla kehittää. Ja nimenomaan tänä aamuna keskustelemme alueiden edustajien kanssa tässä yhteistapahtumassa, pääosasta Grown edustajien yhteisjärjestämässä tapahtumassa. Kyse on juuri erikoistumisesta ja vuoden 2012 suositukset todellakin huomioitiin aluetasolla. Yli 70 alueella juuri erikoistumisstrategioissa on huomioitu kulttuuriteollisuus ja luova ala. Eli nyt ruohonjuuritasolla on alkanut tapahtua. Ja ihan lyhyesti vielä näin loppuun. Me uskomme vakaasti, että kulttuuriperinnön teema vuosi vuosi 2018, se pitäisi huomioida juuri strategiassamme. Kulttuuriperintöhän on yksi kulttuuriteollisuuden ja luovan alan tuotteista ja teemavuoden kautta voimme korostaa kulttuuriperinnön merkitystä sekä yhteiskunnalle että taloudelle. Ja siksipä olemmekin komission sisällä samaa mieltä siitä, että horisontti 2020 hankkeesta pitäisi juuri tälle mainitulle saralle osoittaa vielä enemmän varoja. Kiitoksia. Todellakin. Tämä teemavuosi on myöskin tärkeä, kun ajatellaan eh, tätä strategiaa. Ja sitten herra Koratsa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten tässä muistutettiin, niin komissio on täysin tietoinen siitä, miten tärkeä eh, taloudellisella ja eh, strategisella linjalla mitä tärkeä merkitys on kulttuurilla. Nyt on haluttu saada aikaan myös kasvua, työpaikkoja, kilpailukykyä eurooppalaiselle teollisuudelle. Ja niin kuin jo sanoi kollegamme, me olemme pyrkineet kolmeen pilariin. Ensinnäkin normatiivinen teksti, jotta saadaan aikaan suotuisampi ympäristö Eh, näille aloille. Ja sitten, että käytetään paremmin Euroopan eh, rahastoja, jotta saadaan rahoitusta. Ja sitten koulutus, joka on täysin tämän alan eh, perusalustaa. Niin kuin tiedätte, me teemme töitä nyt, jotta saisimme uudistettua teollisen tekijänoikeusdirektiiviä ja nyt Kyseessä on tosiaan äh, sellainen äh, äh, ala, jossa on paljon myös pimeää taloutta, harmaata taloutta, ja me olemme aloittaneet yhteydet myös digitaalisen alustaan. Niin kuin tässä mainittiin, juuri tänä aamuna me tapasimme yli 200 edustajaa tältä alalta, jotta voisimme tehdä yhteistyötä myös siinä foorumissa, jonka Regio ja Growth pääosastot ovat perustaneet, jotta voisimme uudistaa tätä alaa näin. Pyrimme siihen, että käytetään paremmin rakenne- ja sosiaalirahastoja ja käytetään myös yksityistä rahoitusta, jotta saadaan aikaan sellaisia hankkeita, jotka voisivat, voisivat olla esirkelpoisia. Ja olemme vakuuttuneita siitä, että kulttuuri- ja luovalla alalla on paljon potentiaalia. Olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä tämän alan kanssa. Ja sitten koulutuskysymyksistä. Tässä luonnossa luonnoksessa on otettu prioriteettialueita esiin ja kulttuurien välinen koulutus on niistä yksi. Digitalouden koulutus, ne ovat avainaloja silloin, kun puhutaan luovasta alasta. Kiitos. Grazie e ora dare la parola ai. Ja sitten esittelijät. Ensinnä Eller, olkaa hyvä. Grazie kollega Maragalin ja Kulitsekin kommentteihin ihan lyhyesti seuraavaa. Eli nämä mahdollisuudet ja haasteet. 50-luvun lopussa Paul Brack, ranskalainen taiteilija ja suunnittelija, tuli Saksaan ja loi automuotoiluperinteen. Nämä Lokin siipiovet, Mersut ja muut ovat siltä pohjalta syntyneet. Voidaan sanoa, että tämä on Länsi- ja Etelä-Euroopan anti-eurooppalaiselle tuotannolle. Mutta Mara Galili toteaisin, että 30 prosenttia autoteollisuuden tuloista ovat peräisin varaosista. Se, miksi halpoja ja aliarvoisia varaosia tulee Eurooppaan, on se, että kyse ei ole vain ainoastaan tekniikasta, vaan myöskin suunnittelu yksinoikeudesta. Se, että Skoda, Mersu ja muut ovat patentoineet nämä esimerkiksi vilkkujen tai lokasuojien suunnittelut ja muotoilut, niin siksi näiden merkitys on niin suuri ja ne ovat pysyneet eurooppalaisissa käsissä ja autoteollisuuden tulevaisuus ja menestys ovat perustuneet juuri tähän. Ja sitten mitä tulee mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tätä nykyään tilanne on sellainen, että 12 prosenttia 12-kertaisesti ladataan ö, tuotteita netin kautta enemmän kuin 10 vuotta sitten, siis 12-kertaisesti enemmän. Ja meidän täytyy muistaa, että nämä foorumit tienavat miljardeja, mutta tulotaso pienenee taiteilijoiden puolelta. Miten voi olla niin, että me tarjoamme tämän sisällön, mutta nämä foorumit sitten tekevät suurta rahaa? Eli meidän täytyy katsoa juuri tätä Safe Harbor peru, periaatetta, koska nämä foorumit lähtevät siitä ajattelusta, että meidän ei tarvitse maksaa kenellekään yhtään mitään. Me olemme neutraaleja ja me jaamme näitä tuotteita ja palveluita kaikille, mutta sehän ei päde tässä tilanteessa kuitenkaan, koska ilman näitä luovia ihmisiä he eivät olisi päässeet ylipäätään rahan tekemään. Mutta he nyt vain käärivät rahat ja taiteilijat jäävät sitten tyhjän päälle. Ja meidän täytyy nyt muistaa, että tämä on aivan suunnaton potentiaali. Se pitäisi olla meidän käytettävissä me Kyse ei ole vain ainoastaan taloudesta ja digitaalisuudesta digitaalisuus tarjoaa luovalle alalle mahdottomia mahdollisuuksia, mutta luovien henkilöiden tulot ovat siirtyneet vain näille foorumeille ja meidän täytyy puuttua tähän ja huomenna me voimme varmistaa sen, että kulttuuri ja luova ala on yksi niistä aloista, jotka todellakin voivat hyötyä digitalisoitumisesta, digitalisoitumisesta mutta se edellyttää, että me pääsemme luopumaan Safe Harbor-periaatteesta. Kiitoksia. Morgano, Kiitos, kiitos puheenvuoroista, varjoesittelijöiden ja muidenkin puheenvuoroista. Selvästikin tämä aihe kiinnostaa monia. En nyt esitä vastauksia, mutta kommentoin hieman näitä esiin nostettuja asioita. Varmasti yhteydenomaisesti voidaan sanoa, niin kuin herra Marakal totesi, kun hän sanoi, että luovat alat ja kulttuuriteollisuus lukumääräisestikin todella kuvaa hyvin tämän päivän Eurooppaa. Ja tämä varmasti hyvin heijastelee tätä asiaa kokonaisuudessaan. Sitten Marakal puheenvuorossaan muun muassa totesi, että kymmenen riviä ei ehkä ihan riitä kuvaamaan sitä, mistä on kyse kulttuuriteollisuudesta, teollisuudessa, mutta eh, tässä pyritään eh, esiin nostamaan kaikki ne seikat, eh, jotka siihen kuuluvat. Halusimme hieman konkretiaa tähän mukaan. Mutta se, että jotain seikkaa ei mainita, ei tarkoita sitä, etteikö jokin muukin asia voisi olla esimerkiksi rahoituksen piirissä, koska tämä todellakin on varsin laaja aihealue ja aihekenttä ja se on syytä pitää mielessä. Sitten nämä eri lähteet, UNESCO, vihreä kirja ja mm, myöskin komission esitys Totta kai eh, nämä esittävät eh, aiheuttavat hämmennystä, kun komissio tällaisia tietoja julkaisee, niin todellakin reaktio on melko hämmästynyt. Ja tilastollisesti tarkastellen ja kun tarkastellaan rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, siihen viitataan, ja toisaalta, toisaalta todetaan, että on tärkeää, että sitoudutaan eh, horisontti 2020 ohjelman mukaisiin menettelyihin, rakennerahastoihin, eh, tämän tyyppisen välineisiin ja että ne tulee käydä läpi eh, erityisesti ja niiden pohjalta pyrkiä kulttuuria myöskin tukemaan. Eli nämä asiat on nostettu esiin juuri siksi, että tässä mietinnössä on haluttu asiat esittää riittävän konkreettisesti. digitaalisoituminen ja audiovisuaalinen ala, siirtymät eh, digitaalisuuteen eh, aiheuttavat juuri sen, että vähitellen eh, kulttuuriala korvaa perinteiset tuotantoalat. Eli on hyvä olla tietoinen tästä kehityksestä mutta on tietysti ymmärrettävää, että ei tämän tyyppisen mietintöön kaikkia yksityiskohtia voi millään saada mahdutettua mukaan. Ja varmasti kaikki voivat olla yhtä mieltä siitä, että tässä kuitenkin on huomioitu eh, riittävän hyvin seikat eh, niin hyvin, että ymmärtää sen suunnan, mihin kaiken kaikkiaan tässä halutaan mennä. Ihan kaikkia ei mukaan voi ottaa, vaikka tietysti on totta, että korvaukset, mitä tulee oikeuksiin tekijän oikeuksiin, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja juuri valiokunta, niin kuin jo totesin, äänesti aamulla 50 tarkistuksestaan ja lähtäväksi nyt sitten jää, minkä tyyppisen lopputulokseen siellä on päädytty. Ja tärkeänä pidimme kappaletta, joka ei ole yksinkertaisen, mutta meidän mielestämme äärimmäisen tärkeä, jos halutaan kuvata nykytilanne niin sellaisena kuin se on eli se, miten tekijän oikeus ja taiteilijan liittyvät kysymykset voidaan huomioida eh, tietokannassa ja Karas omassa mietinnössään puhuessaan näistä luovista aloista. Niin kuin puheenjohtajakin viittasi jo asiaan, viittasi näihin eh, takumenettelyihin ja rahastomenettelyihin kulttuurialasta puhuttaessa. Ja uskoisin, että eh, tästä todellakin nyt on tulossa jotain ihan konkreettista. Ja kollega todellakin nosti tämän asian esiin ja totesi, että tärkeää on niin hyvin kuin vain mahdollista pyrkiä suojaamaan näitä oikeuksia, kaikkia tekijän oikeuksiin liittyviä seikkoja. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Busekille, totean itse vielä seuraavan asian. On tärkeää, että tässä yhteydessä toimitaan johdonmukaisesti, kun pidetään mielessä myös muut vastaavat esitykset, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset, pk-yrityksiä tarkasteleva direktiivi, sähköinen kauppa ja niin edelleen. Eli on tärkeää, että tässä arvoketjussa huomioidaan nimenomaan kulttuurin merkitys ja rooli, mitkä ovat oikeudet, mitkä velvollisuudet, että tällä tavalla näiden välille löydettäisiin sopiva tasapaino. Hieman sitten vielä aikatauluista. Varjo esittelet kokoontuvat tarkastelemaan kompromissiin liittyviä kysymyksiä, ja jos ehdotuksia vielä on jurilta. 25. päivä Strasbourgissa tämä tapaaminen järjestetään, ja sitten 7.11. on takaraja tarkastusehdotukselle ja sitten tarkoitus olisi äänestää 10. 11 tästä mietinnöstä valiokunnassa. Eli tässä hieman aikataulusta ja todellakin kiitokset kaikille, kiitokset eh, molemman valiokunnan sihteeristölle ja ilman muuta tietysti myöskin puheenjohtaja Pusekille. Olkaa hyvä, olet jatko. Kiitoksia erittäin paljon. Erittäin eh, mielenkiintoinen keskustelu. Eh, kiitoksia kaikille myös Rouva Peres. Erittäin kiinnostava keskustelu. Ja Rouva Peres vielä ja sitten mobiiliterveys, mobiiliterveydenhuolto. Meillä on 10 minuutin kuluttua tämä kuuleminen. Terveys voi olla joskus vielä olennaisempaa kuin kulttuuri. Rooveres lähtee, mutta Jurin lausunto niin kuin Silvio sanoi, eh, siitä eh, äänestetään eh, täysistunnossa ilmeisesti joulukuussa. Kiitoksia oikein kovasti. Meidän seuraava kokouksemme 10. päivä marraskuuta torstaina. Eli torstaina 10. marraskuuta Brysselissä seuraava kokous. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitän ITRE-valiokunnan jäseniä ja myös te kulttuurivaliokunnasta. Olette tervetulleita kuulemistilaisuuteen, joka alkaa 10 minuutin kuluttua mobiiliterveydenhuollosta. Kiitos.